very quickly. Hyvät näistä herrat, voisimme aloittaa hyvin nopeasti. Tässä vaikuttaa olemaan EKPn talouden vakauskonferenssin samaan aikaan käynnissä tämän kokouksen jälkeen. Ja valitettavasti parlamentti ei osallistu tähän konferenssiin sen vuoksi, että tämän jälkeen on toinenkin kokous minä jouduin jättäytymään pois puheenjohtajan velvollisuuksien vuoksi, koska olemme nyt jo myöhässä. Minä pyydän komission jäsentä keskittymään hänen puheensa toiseen osaan. Jaamme koko puheen teille, mutta pyydän häntä keskittymään tässä makrotaloudellisiin kysymyksiin, ei niinkään tähän taustaan. Ja kun siirrymme kysymys- ja vastausjaksoon. Olkaa hyvät ja pidättäytykää esittämästä kysymyksiä Kyproksesta, jos esitätte niitä. Komissaari voi vastata vain näihin makroekonomisia seikkoja koskeviin osuuksiin. Meillä tulee olemaan kuuleminen myöhemmin. En tässä teitä halua vaientaa, mutta me tulemme käsittelemään näitä asioita myöhemmin. Olkaa hyvä komission jäsen. Thank Sharon. Kiitokset Sharon, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensin haluaisin todeta, että olen todella iloinen, että saan jatkaa kanssanne tätä taloudellista vuoropuhelua, jotta voimme keskustella makrotalouden epätasapainosta. Ja teen niin kuin Sharon tuossa äsken pyysi, tai ohjeisti. Ja keskityn tässä puheenvuorossani nyt sitten erityisesti tähän makrotalouden epätasapainokysymykseen. Ja todella nyt viittaan komission kaksi viikkoa sitten esittelemiin perusteellisen tarkastelun johtopäätöksiin. Nämähän ovat merkittävä osa uutta vahvistettua taloudenohjausjärjestelmämme. Keskityn tässä nyt vähemmän näihin eri menettelyihin, enemmän politiikkaan. Euroopan parlamenttihan on poliittinen toimielin ja makrotalouden epätasapainot vaativat poliittista keskustelua ää, politiikan suuntaviivoista. Aiemmin tässä kuussa esittelimme näitä perusteellisia tarkasteluja 13 jäsenvaltion kohdalla – ja haasteita on analysoitu ja niistä on keskusteltu, ne on otettu huomioon näissä perusteellisissa tarkasteluissa ja nämä haasteet ovat hyvin erilaisia eri maiden välillä, mutta jotkut politiikan kysymykset ovat kuitenkin yhteisiä kaikille maille. Ensinnäkin ulkoiset sopeutukset niin vaihtotaseen kuin kauppataseenkin eh, suhteen ovat eh, käynnissä, mutta ulkoiset rahoitusvelat ovat edelleen vaara-riski monissa maissa. Sitten toinen asia, niin rakenteellinen kuin kustannustenkin kilpailukyky ovat merkittävä huoli monissa talouksissa Euroopan unionissa. Kolmas asia on velkaantumisen vähentäminen se on edennyt erityisesti yksityisellä sektorilla, mutta velkatasot ovat edelleen korkeita. Ja tämä heijastuu todellisuuteen sitten hyvin vähäisenä kulutuksena ja vähäisenä investointeina, mikä tietenkin vaikuttaa kasvuun kielteisesti. Mitä asuntomarkkinoihin tulee, ne ovat sopeutumassa, mutta mm, monissa maissa tässäkin suhteessa on vielä paljon tehtävää. Meidän johtopäätöksemme on, että makrotalouden epätasapainoja on kaikissa jäsen, niissä 13 jäsenvaltiossa, joista perusteellisia tarkasteluja valmistelimme, mutta näiden luonne ja vakavuusaste vaihtelevat. Slovenian ja Espanjan kohdalla pidämme näitä epätasapainoja liiallisina. Slovenia joka tila, jonka taloustilanne edelleen on hallinnassa, liialliset makrotalouden epätasapainot ovat lisääntyneet viime aikoina. Ja nyt kun talouden suuntaus on negatiivinen, vaarat rahoitusvakaudelle, jotka syntyvät juuri yritysten velkaantuneisuudesta sekä sitten juuri velkaantumisen vähentämisestä, niin nämä ovat merkittäviä. Ja näihin riskeihin niitä vaka- tekee vakavammaksi, vaikeammaksi vielä se, että sopeutumismahdollisuudet työmarkkinoilla ja pääomamarkkinoilla ovat rajalliset, koska talousrakennetta dominoi Sloveniassa edelleen valtioomistus. Mitä Espanjaan tulee? Siitä huolimatta, että viime vuonna 2012 saatiin aikaan merkittävää edistystä, makrotalouden epätasapainot ovat sielläkin yhä liiallisia. Kotimainen ja ulkomainen velka ovat edelleen hyvin korkeita ja tämä aiheuttaa vaaran kasvulle ja rahoitusvakaudelle parannusta on saatu aikaan kilpailukyvyn suhteen ja Mm, taseet ovat sopeutuneet erityisesti vaihtotaseen alijäämä on vähentynyt, mutta siitä huolimatta riskit, haasteet ovat edelleen suuria. Korkea työttömyys ja liian tiukka vaikea rahoitustilanne ovat nyt ikään kuin paljastaneet vielä nämä heikkoudet, joita näihin epätasapainoihin liittyy. Komissio tekee kumppanina yhteistyötä Slovenian ja Espanjan hallitusten kanssa, myös muiden EU- jäsenvaltioiden hallitusten kanssa. Me haluamme todella tukea näitä maita niiden uudistuspyrkimyksissä, kun näitä epätasapainoja pyritään korjaamaan. Mitä Sloveniaan tulee, jotta tämä e, kielteinen negatiivinen trendi saataisiin kääntymään, e, e, niin Slovenian tulisi saattaa päätökseen nämä käynnistetyt uudistukset eh, ja kansallisessa uudistusohjelmassa ja vakautusohjelmassa sen tulisi todella nyt pyrkiä kattaviin konkreettisiin poliittisiin toimiin. Aivan samoin Espanjan tulisi edelleen pitää kiinni tästä hetkestä ja toteuttaa näitä uudistuksia. Itse asiassa odotamme, että eh, huomenna pääministeri Rahoi esittää käsittelee julkisesti nämä Espanjan kansallisen uudistusohjelman ja vakausohjelman tulevat toimet. Tätä taustaa vastaan komissio tulee äh, läheisesti tarkastelemaan tulevia kansallisia uudistusohjelmia ja vakausohjelmia joka ikisen unionin jäsenvaltion kohdalla. Ja tämän jälkeen sitten annamme neuvoja, jotka itse asiassa annamme yhdessä näiden maakohtaisten suositustemme kanssa sitten 29. toukokuuta tänä vuonna. Tämä paketti kattaa myös liiallisen alijäämän menettelyn. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kun puhutaan liiallisen alijäämän menettelystä sekä finanssipolitiikasta, joista on puhuttu hyvin paljon, viimeisten viikkojen aikana, niin viittaisin tässä vielä EUn yhteisen talousstrategiaan, jota kautta pyritään kestävään talouskasvuun, työpaikkojen luomiseen ja estämään velkaantumisen lisääntyminen. Jotta näihin tavoitteisiin päästään, olemme korostaneet julkisen talouden vakauttamista johdonmukaisen finanssipolitiikan kautta keskipitkällä aikavälillä. Ja tätä varten tai tätä taustaa vasten me myös pidensimme näitä liiallisen alijäämän menettelyn määräaikoja Espanjan, Portugalin ja Kreikan suhteen viime vuonna. Mitä tulee tilanteeseen, niin vakauttaminen on itse asiassa hidastunut Euroopassa. Tänä vuonna rakenteellinen, rakenteelliset finanssipoliittiset ponnistelut tulevat olemaan kolme neljäsosa prosenttia BKTstä Euroopassa, joka on itse asiassa puolet vähemmän kuin viime vuonna, kun se oli puolitoista prosenttia BKTstä, ja nyt siis 0,75 prosenttia. BKTstä tänä vuonna. Päätökset, jotka ovat johtaneet tähän vähennykseen, tehtiin viime vuonna. Komissiohan suositteli viime keväänä tätä ja vertailuna voidaan todeta, että Yhdysvallat vähentää alijäämänsä 1,25 prosenttia tänä vuonna – ja kun ajatellaan keskipitkää aikaväliä, niin heillä ei ole tällaista strategiaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että heidän finanssipoliittinen vakauttamisensa on kaksinkertaista Euroopan unionin verrattuna tänä vuonna. Ehkäpä voitte kysyä, että mikä sitten on johtanut siihen, että nyt etenemme hitaammin Tähän on ollut kolme syytä. Ensinnäkin äh, finanssipolitiikkamme uskottavuus on lisääntynyt euroalueella vuodesta 2011. Toiseksi Euroopan keskuspankki on ryhtynyt hyvin päättäväisiin toimiin markkinoiden vakauttamiseksi. Ja kolmanneksi ähm, Euroopan talouden ohjausjärjestelmän viimeaikaiset uudistukset antavat uskottavat, uskottavuutta Mm, sille, että olemme joustavia ja toteutamme rakenteellisia uudistuksia. Näiden tekijöiden vuoksi meillä on mahdollisuus toteuttaa keskipitkän aikavälin finanssipoliittisia toimia. Tämä ei ollut mahdollista vuosina 2010 ja 2011, kun useat euroalueen maat olivat todella vaarassa joutua jopa maksukyvyttömiksi tai joutua aivan äh, järkyttävän korkeiden äh, korkojen kurimukseen. Tuolloin äh, monet jäsenvaltiot joutuivat poliittista ja politiikkansa uskottavuutta lisäämään hyvin vaikeiden julkisen talouden vakauttamistoimien kautta. Puheenjohtaja, ymmärrän, että aikani alkaa olla lopussa, mutta haluan todeta, että olen myös valmis keskustelemaan kanssanne muista toimijoista, muista tekijöistä, jotka liittyvät talouskasvuun. Esimerkiksi todella nämä hyvin tiukat rahoitusolosuhteet, jotka tällä hetkellä ovat kaikkein suurin este erityisesti eteläisen Euroopan maiden kasvulle. Tällä hetkellä olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja kaikki ponnistelut, joita EUn toimielimet ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet, ovat pyrkineet todella tätä kiireellistä asiaa hoitamaan niin, että vientiteollisuus ja valmistava teollisuus saavat rahoitusta, jota ne tarvitsevat saadakseen aikaan talouskasvua ja luodakseen työpaikkoja. Kiitos hyvät naiset ja herrat ja nyt kuulen mielelläni teidän huomioitanne. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme suoraan kysymyksiin. Meillä on tavanmukaiset viiden minuutin kysymysjaksot ja meillä on etukäteen sovittu puhuja lista, joten älkää nyt enää heilutelko käsiänne. Pyrkikää pitäytymään puheajassa, jotta kaikki ehtivät puhua minun. Täytyy tässä pitää aikataulussa kiinni, että eh, ehtisin itse seuraavaan kokoukseen. Jean-Paul, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Latinaksi sanotaan lause, jota tulkit eivät osaa tulkita. Joka rakastaa rankaisee sanotaan latinaksi. Nyt haluaisin sanoa teille ehkä vähän kovia sanoja. Se koskee sitä, mitä kansalaiset ajattelevat usein vaikeina aikoina. No, teillä ei ole luureja päässä, mutta taidatte ymmärtää ranskaa, joten ei mitään hätää. Vaikeina aikoina politiikassa tarvitaan rohkeutta ja vakaumusta. Minulla on sellainen vaikutelma, että viime kuukausina näitä kahta ominaisuutta ei ole komissiosta löytynyt. Roh- rohkeutta olisi se, ettei heikennettäisi sitä politiikkaa, johon on ryhdytty sillä syyllä, että se on ajan henki. Jompi kumpi joko komission ehdottava politiikka oli hyvää ja sitä on jatkettava, tai se oli huonoa ja silloin sitä on muutettava. Mutta jos sitä vain vesitetään, jos vain vesitetään tehtyjä toimia, niin se on tietenkin huono merkki. Voitte var- on kyllä selityksiä, joilla kerrotaan, että emme mene yhtä nopeasti kuin Yhdysvallat, koska olemme itse asiassa paljon parempia ja meillä on paljon enemmän uskottavuutta. Tämä on pelkkää tyhjää puhetta, hyvä puheenjohtaja. Tänään, tänään realiteetti tulee silmille, jos jokin maa ansaitsee huomiota, niin ei se ole Slovenia, vaan aivan toinen maa, jonka tunnen oikein hyvin. Ja tässä mielessä haluaisin tietää, onko herra Barroso todellakin saanut kirjeen Saksan valtionvarainministeriltä, jossa ilmoitetaan ne tekijät, jotka olisi huomioitava erityisesti Ranskaa koskevissa suosituksissa. Ei tämä ole täysin salainen kirje, koska herra Moskovitsikin sai siitä kopion. Saksalaiset ystävämme ovat selkeitä ja suoria, eivätkä he mitään selän takaa toimi, mutta varmasti monet ovat huolissaan tilanteesta. Herra Barros on puheita on ehkä, olivat ehkä kömpelöitä ja mitä tulkittiin väärin, että palettaisiin taaksepäin tässä säästöpolitiikassa. Ja tämähän aiheuttaa aihetta pelätä, että tämäkin on ajan henki. Totta, että joissakin maissa on säästöpolitiikkaa harjoitettu, mutta tunnen kyllä maan, joka, jossa näin ei ole tehty, vaan siellä on vain finanssipoliittisia vaikeuksia, joten kyllä minusta komission olisi nyt toimittava. Tässä parlamentissa keskusteltiin Tsyypäkistä ja silloin halusimme antaa komissiolle mahdollisuuden toimia. Haluamme antaa komissiolle välineitä toimia tehokkaasti, ainakin enemmistö parlamentissa näin toivoi. Nyt toivon, pelkäämme, että työkalupakki on jäänyt kiinni eikä käytetäkään niitä välineitä, jotka on annettu, koska niitä ei olekaan täytäntöön pantu tai ei ole uskallettu niitä käyttää. Olen pahoillani näistä kovista sanoista mutta en haluaisi, että vähän myöhemmin, niin kuin aikaisemmin Kyproksesta, joutuisin sanomaan, että eh, syyt, jotka johtivat Kyproksen tilanteeseen, eh, olivat osittain komission eh, vastuulla, että tällaisia hyvin huonoja suuntauksia annettiin vapaasti kehittyä ennen niiden annettiin rahoittaa. Voisitteko perustella ja voisitteko osoittaa minun olevan väärässä? Olisin oikein tyytyväinen tästä, että sanoisitte, että olette, teillä on vakaumusta ja teillä on rohkeutta. Many thanks uh, for your, feedback. Paljon kiitoksia tästä palautteesta. Viittaan siihen, mitä sanoin itse finanssipolitiikasta. Me jatkamme johdonmukaista vakaata tervehdyttämispolitiikkaa ja on tärkeää, että politiikan johdonmukaista. Me teemme kestävän kasvun ja työpaikkojen syntymisen eteen töitä ja samaan aikaan pyrimme varmistamaan sen, että voimme tämän julkisen suuren velkatason, joka Euroopassa itsessään estää jo kasvua suitsia. Tässä viittasitte erääseen tekijän mielestäni Slovenia on tärkeä, kuten kaikki muutkin Euroopan unionin jäsenmaat, ja minä voin tähän lisätä viittamalla erittäin tärkeä maa, jonka te tunnette parhaiten, nimittäin Ranskaan. On totta, että Ranska kohtaa makrotaloudellisia epätasapainotilanteita, jotka vaativat poliittista puuttumista erityisesti, koska Ranskan vientikyky on kärsinyt sekä hinta että muihin tekijöihin liittyen ja myöskin ulkoisen tilanteen heikkeneminen vaatii jatkuvaa huomiota. Tämä on tarpeen, jotta voisimme välttää Ranskan taloudessa ei-toivotut seuraukset ja myöskin talous- ja rahaliitossa, sillä Ranskahan on tämän euroalueen kulmakiviä. Eh, eh, Valitettavasti meidän täytyy siirtyä seuraavaan. Liisa Ferreira. Hyvä. Komissaario. Hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette täällä kanssamme tänä aamuna. Tulen maasta, jossa on seurattu Troikan suosituksia aivan pilkkua myöten ja pistettä myöten olemme siis ottaneet kaikki Troikan suositukset ja toteuttaneet ne näin vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2010 velkaantumisemme oli 93 prosenttia BKTstä. Nyt olemme 124 prosentissa BKTstä velkaantumista Troikan arvioiden mukaan. Työttömyys on 19 prosenttia Tämä on enemmän kuin 2010. Toisaalta BKT on laskenut. Sen piti palata nousuun vuonna 2013, mutta tämä ei pidä paikkaansa. 2,3 prosenttia tulee miinusta vielä tällä vuodella. Nyt riittää. Näistä resepteistä on saatu tarpeeksi. Tätä ei voida enää kestää komission puheenjohtaja alkaa nyt antaa julistuksia ja siteraan tässä, että säästöpolitiikka on saavuttanut rajansa eri näkökohtien osalta. Tarvitaan oikeudenmukaisesti suunniteltua politiikkaa, tarvitaan vähimmäistason sosiaalinen tuki tälle politiikalle. Kuinka komissio aikoo muuttaa politiikkaansa. Mielestäni muutosten olisi oltava radikaaleja, jos haluatte edelleen jatkaa politiikkaa, joka on osoittautunut toiminta kelvottomaksi, niin tällainen ei kyllä voi mitenkään enää mennä läpi. Kyllä tämä nyt jo riittää. Ei tämä enää näin vetele. Edessä on katastrofi, jos tällä tiellä jatketaan. Odotan vastaustanne, hyvä komission jäsen Euroopan parlamentin edessä. Teillä on niin varmasti ongelma meppien kanssa, mutta ongelma tulee varsinkin kansalaisten ei kanssa, jos jatkatte tähän suuntaan. Siellä todella joudutte koville. Thank you very much, uh, Mrs. Paljon kiitoksia. Edustaja Ferreira. Portugalin suhteen muistatte varmastikin hyvin, että syyt ja seuraukset Portugalissa olivat sellaiset, että se kohtasi hallitsemattoman maksukyvyttömyyden tilan ja tämän vuoksi tilanteeseen jouduttiin puuttumaan, jotta maksukyvyttömyystilo voitaisiin estää ja Portugalin talouden kestävyys pelastaa ja julkisen talouden kestävyys pelastaa. Olen täysin tietoinen siitä, että tämä puuttumistoimi on ollut hyvin vaikeaa kansalaisille kaikissa niissä maissa, jotka kohtaavat vaikeita taloudellisia ongelmia. Minun mielestäni tämä korostaa sitä, kuinka tärkeää on päästä kriisistä yli johdonmukaisen politiikan kautta. Politiikan täytyy pystyä luomaan pohjaa kestävälle kasvulle ja työllisyydelle. Tämä tarkoittaa sitä, että finanssipoliittinen tervehdyttäminen tulee toteuttaa sekä yhteiskunnallisesti tasa-arvoisella tavalla että kestävällä tavalla ja niin, että se on kansalaisille mahdollista hyväksyä. Minä ymmärrän, että tämä on suuri haaste kaikissa niissä maissa, jotka kohtaavat tällä hetkellä talouden uudelleen tasapainottamistoimia Euroopan unionin ja IMFn ohjelman alla Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa ja nyt Kyproksella, joka on liittynyt näihin ohjelmiin. Kiitoksia. Commissioner, you don't need to put your earphones. Just memorize a... Muistakaa yksi sana. Basta. Riittää. I think that's a comment. Tämä oli kommentti. Uh, we now move on. The next question is from... Nyt seuraava kysymys Wolf Klintz Aldesta. Olkaa hyvä. Komission jäsen täällä puhutaan nyt tarpeesta luoda kasvua, saada aikaan kasvua. Minua kummastuttaa, että Mm. Nyt puhutaan siis tarpeesta luoda kasvua. Minua kummastuttaa se, että komissio ei tartu siihen, mikä ainakin voisi johtaa osittaisen kasvuun nopeasti, nimittäin saattaa sisämarkkinat valmiiksi, esimerkiksi palvelujen sisämarkkinat ja byrokratian purkaminen, kaikki, kaikki esteet. Brysselissä hirviö kasvaa kasvamistaan, ei byrokratia nyt ainakaan mitään vähene. Ja välihuudot eivät kuuluneet tänne turkeille asti. Tämä oli ensimmäinen huomio. Toinen huomio niin kuin Elisa äsken sanoi, te ajatte politiikkaa, joka perustuu siihen, että jäsenvaltioilta viedään äh, sananvalta. Mutta niidenhän täytyisi itse kantaa vastuu. Ajatellaan nyt vaikkapa ää, äh, ää, äh, Latviaa. 20 prosentilla romahti BKT yhden vuoden aikana, mutta se kantoi oman vastuunsa, hoiti asiat ja nyt jo kolmatta vuotta tai toista kolmatta vuotta peräkkäin kasvaa jälleen. On kasvun tiellä. Hoiti itse asiansa. Te puhutte valtioiden eksplisiittisistä veloista, mutta on myös valtava vaara, jota kukaan ei ole vielä ottanut huomioon, nimittäin nämä valtioiden implisiittiset velat. Minun oma maani Saksa muun muassa pari vuoden kuluttua tulee olemaan vakavissa vaikeuksissa, kun valtioiden implisiittiset velat muun muassa eläketaakka tulevat näkyville. E, milloin aiotte siihen asiaan sitten tarttua? Thank you, Mr. Klintz, uh, for your Kiitoksia edustaja Klints tästä kysymyksestä. Aluksi liittyen yhtenäismarkkinoihin ja parempaan säätelyyn olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että me voi ratkaista Euroopan taloudellisia ongelmia keskittymällä vain makrotaloudelliseen politiikkaan. Meidän täytyy käsitellä myöskin mikrotaloudellisia kysymyksiä, esimerkiksi sitä, kuinka parantaa liiketoimintaympäristöä niin, että meillä olisi enemmän yrityksiä Euroopassa – enemmän yrityksiä syntyisi ja sellaisia yrityksiä, jotka voivat kasvaa ja haluavat kasvaa Euroopassa. Jos vertaamme Eurooppaa Yhdysvaltoihin, suurin ongelma yritysten kehittämisessä Euroopassa on se, että vaikka meillä on terve määrä yrityksiä jossakin vaiheessa, niiden kasvu ei etene yhtä menestyksekkäästi kuin Yhdysvalloissa ja tämä on yksi syy, miksi meillä on hitaampi talouden kasvu Euroopassa. Komissio on käsitellyt sisämarkkina-asioita. Äh, Michel Barnier kollegani on tehnyt aloitteita liittyen yhtenäismarkkinoihin mukaan lukien yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamiseksi tehdyt lukuisat aloitteet energia-alalla ja digitaalisten markkinoiden alalla meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia vielä täydentää ja saattaa päätökseen yhtenäismarkkinat. Toinen huomionne liittyen edustaja Ferreiran puheenvuoroon. Mielestäni on hyvin tärkeää se, että nämä tukiohjelmat nauttivat täydellistä kansallista osallistumista ja että maissa on yhtenäisyyttä. Sellaiset maat, jotka ovat olleet ohjelmien takana, ovat onnistuneet pääsemään ongelmistaan nopeammin yli. Tässä viittaan Latviaan ja Irlantiin. Päättäväinen poliittinen toiminta on tehnyt mahdolliseksi luoda talouskasvua ja nyt nämä maat elpyvät myöskin työllisyyden osalta liittyen viimeiseen huomioon, ehkä minun olisi pitänyt kuunnella teitä saksaksi. Te viittasitte 20 prosenttiin julkista velkaa. Certainly something that uh, we are full... Tämä on jotakin, minkä me tiedämme hyvin. Olemme hyvin tietoisia siitä, että jäsenmaissa on myöskin eläkejärjestelmiin liittyviä haasteita ja osa makrotaloudellisen painon korjaamismenettelyä on se, että rohkaisemme jäsenmaita tuomaan eläkeikää paremmin linjoille elinajan odotuksen kanssa. Tämä liittyy myöskin talouden pitkän aikavälin kestävyyden kysymyksiin Euroopassa. 27 jäsenmaasta 19 on jäsenmaasta on päättänyt tehdä suuria rakenteellisia eläkejärjestelmän uudistuksia kriisin alun jälkeen. Tämä on hyvin tärkeää julkisen talouden tasapainottamisen tiellä. Uh, Me olemme käsittelemässä ISA 2020 kysymyksiä jatkossa ja pyrimme varmistamaan sen, että kaikkiin näihin sitoumuksiin liittyen voisimme hiukan valottaa kysymyksiä. Kei Swinburne, olkaa hyvä. Mentioned in your introduction the financial tuossa alussa totesitte, että äh, finanssiala on yhä ongelmien keskiössä useissa jäsenvaltioissa. Kysyisin äh, tästä uudesta indikaattorista, nimittäin finanssialan äh, velkaantumisen mukanottoindikaattoriksi siis scoreboardiin. Kun ajatellaan näitä ongelmia. Meidän olisi kiinnostavaa kuulla lyhyen ja keskipitkän aikavälin pohdinnoistanne indikaattorien suhteen. Olette kai tätä uutta indikaattoria testanneet. Voisiko se olla, tai olisiko se voinut olla hyödyllinen ennakoija niille kiinnostaville trendeille, joita tässä viime vuosina on nähty? Thank you. Kiitos. Mitä tulee kysymykseen rahoitusalasta, rahoitusalaindikaattorista. Mielestäni on hyvin tärkeää, että olemme voineet lisätä tämän suuntaisen indikaattorin tulostaulumme. Ja jos otetaan ESRB tai systeemisen riskin komitea yhtenä viitteenä indikaattorille, eh, joka olisi REN relevantti, niin tällaiset lyhytaikaiset eh, velat eh, otettiin itse asiassa huomioon. Kun kuitenkin katsotaan näitä kriteerejä, mitä valitaan finanssi sektorin indikaattoriksi esimerkiksi tietojen saatavuus, toimijan merkittävyys ja niin edelleen, niin äh, komitea on näitä, todella näitä eri äh, riskejä, eri indikaattoreita tarkastellut. Kun nyt katsotaan äh, Euroopan Äh, rahoitusjärjestelmää ja pankkialaa, niin aivan ilmeistä on, että tämä liittyy siihen, että haluamme kääntää talouden äh, kasvun tielle, työllisyyden tielle ja liian äh, tiukat rahoitusolosuhteet tällä hetkellä ehkä ovat kaikkein suurin este kasvulle ja ää, työllisyydelle erityisesti eteläisessä Euroopassa. Likviditeettiansasta onkin tullut ikään kuin rahoitusansa ja korkotasot ovat hyvin korkeat. Mitä olemme tehneet hoitaksemme tämän asian, joka on kiireellinen ja ehdoton prioriteetti? Meidän täytyy toimia niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin aloilla – Euroopan investointipankki täyttää mer- merkittävän aukon, jossa yksityiset pankit eivät tällä hetkellä reaalitaloutta tue. Tuo 10 miljardia euroa, josta viime vuoden lopussa komission aloitteesta sovittiin mahdollistaa investointipankin lisäämään luotonantoaan Euroopassa tänä vuonna jopa 40 prosentilla. Euroopan investointipankki kaikki saa rahoitusta yksityiseltä sektorilta, myös yksityisiltä pankeilta ja pääomamarkkinasijoittajilta. Ja odotamme, että EIP saa 180 miljardia euroa käyttöön yksityisiltä ja julkisilta sijoittajilta tuleville kolmelle vuodelle, alkaen jo siis tästä vuodesta. Samanaikaisesti meidän täytyy kuitenkin korjata rahoitusalaa niin, että myös yksityiset sijoitukset saadaan käyntiin. Ei tässä ole kyse pankkirien pelastamisesta, vaan kyse on siitä, että saadaan luotonanto kuntoon niin, että saadaan tätä kautta kasvua ja työpaikkoja. Siksipä olenkin hyvin iloinen siitä, että luotonanto PK-yrityksille on merkittävällä tavalla lisääntynyt. Tästähän Eko, Euroopan investointipankki teki päätöksen juuri eilen. Se sai vahvistetun luotonantomandaatin PK-yrityksiä varten ja kun ajatellaan äh, juuri PK-yrityksiä, niin äh, muitakin toimia on otettu ja otetaan käyttöön PK-yritysten luotonannon tukemiseksi. Komissio tekee läheistä yhteistyötä Euroopan investointipankin kanssa, jotta saataisiin ratkaisu tähän kiireelliseen ongelmaan, joka on, niin kuin sanoin, merkittävä pullonkaula kasvulle tällä hetkellä. Thank you. Uh, next for the Greens. Philip Lambert vihreiltä. Commissioner. Hyvää huomenta, komission jäsen. Tervetuloa. Me vihreät emme ole mitään velkojen ystäviä, me inhoamme niitä ja uskomme, että poliitikkojen ja kansalaisten oikeudellinen velvollisuus olisi pienentää näitä taakkoja, jotka siirtyvät seuraaville sukupolville. Kaikkia taakkoja, ei vain osaa niistä. Minä tiedän, että te ja ekofinissa teidän kolleganne, valtiovarainministeriöt, eivät jaa tätä näkökulmaa. Ja tämä on todennäköisesti suurin ideologinen kuilu meidän välillämme. Minä inhoan tällaisia valtavirtaisia ortodoksisia ratkaisuja, mutta olisi hyvä, että ainakin omilla mittareillanne te saisitte tulosta aikaa näen, että jos nyt edes tämä asia, johon te haluatte puuttua, julkisen talouden velka laskisi, niin teidän lääkkeenne toimisi, mutta edes teidän omilla mittareillanne näin ei tapahdu, sillä velkaantuminenhan ei vähene. Kuinka kauan tämä tulee viemään aikaa? Onko tässä nyt jonkinlainen ongelma sen suhteen, että resepti ei ole lääketieteellisesti tarpeeksi puhdas vai eikö sitä ole käytetty tarpeeksi kauan aikaa. Minä näen, että tälläkin hetkellä Irlannissakin köyhyys nousee. En sanoisi, että köyhyys on vain osa julkista velkaa. Sanoisin, että meillä on tässä suuri ongelma käsissämme. Ehkäpä osa ajaa tässä positiivisempia välineitä, tällaista kilpailukykyä lähentymisvälinettä. En tiedä mikä sen tilanne on, minkälainen oikeusperusta olisi, koska saamme ehdotuksen, mitä vaihtoehtoja pöydällä on. En tiedä, auttaisiko tämä. Mutta suoraan sanottuna minä olen menettänyt hyvin paljon luottamustani. Näin sanoin täysistunnossa viime viikollakin. Tiedän, että te henkilökohtaisesti, EKP, teidän hallintonne, valtiovirainministerit, Tiedän, että te olette kaikki älykkäitä ihmisiä, mutta tässä näen kollektiivista sokeutta. Sitten viimeinen asia, jos sallitti tämä makrotaloudellisen epätasapainomenettelyn tulostaulukko. Aiotteko muuttaa sitä ensi vuonna? Ja jos näin on, niin me ehkä nyt etukäteen keskustelemme jo teidän kanssanne siitä. Kiitoksia. Mr. Lambert, starting with your... Kiitoksia, edustaja Lambert, jos aloitan tästä viimeisestä kohdasta siltä varalta, että päätämme muuttaa joitakin indikaattoreita. Jos näin tapahtuu, aivan varmasti kuulemme sovitun menettelyn mukaisesti Euroopan parlamenttia etukäteen asiassa. Pahoittelen, että kuuleminen on jossakin aikaisemmissa tilanteissa tai toimissa tehty liian myöhään. Tämä ei ollut mitään suunniteltua, mutta tulemme korjaamaan asian ja jos tarve vaatii, me tulemme tähän tulostaulukon indikaattoreita muokkaamaan. Ehkäpä tämän vuoden loppupuoliskolla meidän tulisi yhdessä käydä keskustelua ja arvioida sitä, kuinka Euroopan talouden ohjausjakso yleisesti ottaen on sujunut ja tässä tilanteessa arvioida tulostaulukon indikaattoreita ja makrotalouden epätasapainomenettelyä ja sitä, palveleeko se tarkoitustaan tarkoitusta, joka sillä on. Liittyen kysymykseenne, joka kosketti julkista velkataakkaa, haluaisin vain huomauttaa, että me emme keskity vain julkiseen velkaan. Me keskitymme sekä julkiseen että yksityiseen velkaan ja se tosiasia, että makrotaloudellisen epätasapainon menettely helpottaa keskittymistä on selvä monissa maissa. Perusteellisen tarkastelun kautta se on ollut osa toimia, taloudellisia sitoumuksia tai velkoja ja yksityisiä velkojakin koskien. Me olemme niin sanotusti molemmat syyllisiä siinä, että olemme niin sanotusti keskittyneet liikaa julkiseen velkaan. Meillä oli kasvu- ja vakauspaketti, ja kasvu- ja vakauspaketti määritelmällisesti keskittyy julkiseen velkaan ja alijäämiin ja antaa jäsenmaille suosituksia, hallituksille suosituksia. Tämä on ymmärrettävää meillä on enemmän sanottavanamme Euroopan unionin muodostavien hallitusten toimista kuin yksityisen sektorin toimista, mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö meidän tulisi tarkastella yksityistä velkaa, sillä se on ollut suuri osa ongelmia niissä maissa, jotka ovat taloudellisissa hankaluuksissa. Voin seuraavissa vastauksissa palata näihin muihin aspekteihin vielä, sillä minulta loppuu nyt aika. Paljon kiitoksia sain juuri tietää, että meillä on parlamentin sisäisen webstreamingin kanssa ongelmia. Parlamentin rakennuksen sisällä, parlamentin ulkopuolella ilmeisesti tekniikka toimii. Nikolas Kuntus, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja herra Ren. Kaikki nämä vuodet olen edustanut vasemmistoa ja kreikkalaisia. Tätä vuoropuhelua on käyty valiokunnassa työ, työ, mm, täysistunnoissa kirjallisesti ja suullisesti. Olemme aina esittäneet vastalauseemme komission politiikkaa kohtaan, kohtaan ne myös näitä muistioita kohtaan ja roikaa kohtaan. En halua kaikkea toistaa tällään, tänään jälleen. Te tiedätte nämä kyllä. Useat kollegat tänäänkin ovat esittäneet teille kritiikkiä konkreettisissa asioissa. Mutta mm, hyvä varapuheenjohtaja Ren, on asioita, joissa komissio käyttäytyy sietämättömällä ja käsittämättömällä tavalla. Meillä on esimerkki, haluaisin saada täsmennyksiä komission jäseneltä Kreikassa vielä hiljattain ehdotettiin, että yhdistettäisiin STT-pankki eurojub pankin kanssa – ja tätä fuusiota pidettiin jo selvänä juttuna. Tämän ensimmäisen pankin johtokunta sanoi, että Kreikan instituutiot ja komission edustajat olivat tästä sopineet. Sitten yhtäkkiä Roika, näin ollen komissio, kuitenkin muutti asennettaan ja sanoi, että lopetetaan koko fuusiomenettely ja lisätään etnikin osakepääomaa Eurobankien verrattuna. Ymmärrämme kyllä, että tämä on vaikeaa ja käytännössä se nähtiin niin, että näiltä pankilta tuli jotain positiivista ihmisille. Mitä tapahtui? Mitä komission edustaja Kroikassa teki? Hyväksyikö hän jotakin? Ja sitten se kuitenkin kumottiin Olikohan tässä jotakin kilpailuongelmia? Minulle tämä ei ole hyvä selitys. Lehdistössä ja tiedotusvälineissä kerrottiin, että jos tämä fuusio olisi tapahtunut, siitä olisi tullut jatkossa vaikeuksia johtuen tämän uuden elimen suuruudesta. Olisi ollut vaikea myydä sitä, jos tämä on totta, jos vahvistatte kaiken sen, mitä, mitä tiedotusvälineissä Euroopassa liikkuu, niin Silloin hän fuusio kumottiin, koska aikomuksena oli myydä tämä suuri kreikkalainen pankki. Minulla on kysymys teille, herra Rein. Tiedättekö, haluaako jokin saksalainen pankki ostaa Etnikipankin? Miksi Troikan komission edustaja muutti asennetta? Luulisin, luulimme, että asia oli jo hoidettu. Koska lopetetaan tämä Kreikan mm, talouden myyminen halpaan hintaan? Thank you. Kiitos kysymyksestänne, herra Chuntis. Kreikka ei ole osa makrotalouden epätasapainomenettelyä siitä ilmeisestä syystä, että se on ohjelmamaa. Tämä keskustelu jota tänään käymme, liittyy makrotalouden epätasapainoihin näiden 13 perusteellisen tarkastelun pohjalta. Kun te kysytte pankkien sulauttamisesta ja uudelleen pääomittamisesta koko Kreikan pankkisektorin suhteen, niin voin vain todeta, että komissio tukee uudelleen järjestely sekä uudelleen pääomittamis prosessia, joka saa rahoitusta euroalueen jäsenvaltioilta sekä kansainväliseltä valuuttarahastolta. En, niin kuin varmaan ymmärrätte, voi mennä yksityiskohtiin äh, yksittäisten neuvottelujen suhteen, joita käydään äh, yksittäisten pankkien kohdalla. Se ei olisi soveliaasta. Tämä uudelleen pääomittamissuunnitelma on raiteillaan ja on keskeisen tärkeää, että yhdessä kreikkalaisten kumppanien, erityisesti hallituksen ja viranomaisten kanssa, onnistumme saattamaan tämän päätökseen tämän Kreikan pankkien pääomittamisen, koska se on olennainen osa kohti kestävää kasvua ja työllisyyttä maassa. Δεν ξέρω αν είναι πιστική απάντηση προφανώς το ότι η ερώτηση... En tiedä, vakuuttaako vastauksenne, mutta haluaisin vielä palata yhteen asiaan. Sanoitte, että olemme nyt maksuvalmiusansassa. Tässä on tällainen noidankehä, jos ymmärsin oikein. Ehkä tämä pitää paikkansa pankin osalta, mutta haluaisin sanoa, että tämä huomio ja tämä kysymys, joka on hyvin poliittinen, niin kuin sanoitte alussa, niin en minä ole ainoa, joka tätä tuo esille sanokseni, että olemme täysin teitä vastaan, vaan on myös poliittisia edustajia Kreikassa hyvin korkealla tasolla, jotka esittävät aivan samat vastalauseet. Tarvitaan vastauksia. Um, there isn't time to answer. Tähän kysymykseen vastaukselle ei ole aikaa. Minä olen sitä mitä kysymyksiä on vielä ja viitaten siihen, mitä aikaisemmin sanottiin, että ymmärrystä puuttuu liittyen Troikan päätöksiin. Ihmisillähän täytyy olla jonkinlainen menettely tai mekanismi vastata. Arvostaisimme sitä, jos voisimme uudelleen palata näihin kysymyksiin, kun meillä on Troikan edustajia läsnä. Nyt EFDstä Sampo Terho, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Mukava nähdä teitä täällä komission jäsenä. Palataanpa nyt siihen, mistä lähdettiin, eli äh, finanssikuriin. Tämän äh, rahoituskriisin aikana meille on kerrottu, että meillä on yhteiset äh, tiukat säännöt, ja jos niitä olisi kunnioitettu, tämän kriisin vakavilta seurauksilta olisi vältetty ja makrotalouden epätasapaino ei olisi syntynyt. Mutta meillähän oli nämä tarpeelliset säännöt jo ennen kriisiä, meillä oli vakaus- ja kasvusopimus, mutta niitä ei kaikkialla kunnioitettu euroalueella ja niiden sääntöjä. Komission vastaus oli lisätä uusia sääntöjä ja lisätä säästöpolitiikkaa, vyönkiristyspolitiikkaa, mutta nyt näistä periaatteista ollaan luopumassa. Komissio on myöntänyt jäsenvaltioille poikkeuksia uusista säännöistä ja säästötoimista ja aikoo nyt antaa poikkeuksia yhä useammille maille. Näiden poikkeuksien kautta euroalueen maat edelleen voivat harjoittaa vanhaa epätasapainoista finanssipolitiikkaansa. Ja tässä mennään kyllä pidemmälle kuin mistä on sovittu. Yhteenvetona aivan ilmeistä on, että monet maat eivät kunnioittaneet vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Nyt monille maille annetaan poikkeuslupia uusista tiukemmista säännöistä. Ei toteutu sääntöjä silloin, eikä niitä totella nyt. Kysymykseni komission jäsen. Kun ajatellaan kaikkea uutta lainsäädäntöä, sopimuksia, mitä hyötyä niistä on, jos ei näitä uusiakaan sääntöjä kunnioiteta? Mitä me olemme saavuttaneet, paitsi että olemme saaneet aikaan lisää sääntelyä ja lisää hallintoa? Kiitokset kysymyksestänne, herra Terho. Mitä tulee kysymyksenne ja mihin viittasitte, niin itse asiassa vakaus- ja kasvusopimuksella on ollut kaksi vaikutusta. Ensinnä se on lisännyt keskittymistä rakenteelliseen kestävyyteen rahoituksen suhteen keskipitkällä aikavälillä, eikä vain keskittymistä näihin nimellistavoitteisiin. Tämä on ollut vastaus vaatimuksiin jo kymmenen vuotta sitten aiempi komission puheenjohtaja, joka totesi, että vakaus- ja kasvusopimus on typerä. Toisin sanoen, uudistus on eh, lisännyt harkinnan varaa ja se on keskittynyt vakauteen ja kasvuun eikä vain nimellissä tavoitteisiin. Näin eh, tästä on tullut eh, viisaampaa ja on voitu reagoida reaalitalouden muutoksiin ja myös vastasyklisyyteen. Ja kun ajatellaan näitä eri käyttöön otettuja eri välineitä, niin olemme nähneet nämä toimet niin, että jäsenvaltiot ovat ottaneet säännöt entistä vakavammin, koska nyt vaarana on, ovat myös taloudelliset sanktiot. Näin ollen keskipitkällä pitkällä aikavälillä nämä uudet säännöt ja vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen auttavat välttämään vastaavanlaisia kriisejä kuin joista olemme kärsineet viime vuosina. Luonnollisesti ymmärrämme, että uudet säännöt ja uudistukset on nyt otettu käyttöön kesken kriisiä – sellaista kriisiä, jotka näiden uusien sääntöjen on tarkoitus ennaltaehkäistä tulevaisuudessa. Mitä tulee viittauksen poikkeuksiin, joita on myönnetty? Esimerkiksi määräaikojen eh, pidentäminen, mitä liiallisen alijäämän korjaamiseen tulee, niin eh, näistä on päätetty, kun maat ovat jo kyseisinä vuosina toteuttaneet rakenteelliset finanssipoliittiset ponnistelunsa ja on otettu huomioon ennusteet, jos ehdot on täytetty, korjauksia liiallisen alijäämän menettelyyn on voitu tehdä niin kuin viime vuonna tehtiin Espanjan, Portugalin ja Kreikan suhteen. Niin on mahdollista, että näin tehdään myös tänä keväänä joidenkin maiden kohdalla, jos ehdot täyttyvät mutta teidän kysymyksenne on tietenkin tärkeä itse maille ja niiden kansalaisille. Kaikissa maissa vastuullisten johtajien on kysyttävä, onko parempi vakauttaa julkista taloutta hitaasti vai nopeasti. Ajatellaan vaikkapa Irlannin ja Latvian tilanteita. Nehän ryhtyivät hyvin tehokkaisiin ja nopeisiin, päättäväisiin toimiin. Ja Tämä oli hyvin kannattavaa, koska näin kasvu saatiin nopeasti tolalleen ja työllisyys myös. Paljon kiitoksia Karen Wortman Kohl EPPltä, olkaa hyvä. Uh, for being with us. Paljon kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen siitä, että olette täällä tänään kanssamme. Te puhuitte vahvistetusta talouden hallinnosta ja haluaisin rohkaista teitä käyttämään uusia valtuuksianne vahvalla ja riippumattomalla tavalla, sillä tiedämme, että paljon poliittista lobbausta tapahtuu eri jäsenmaiden taholta, sekä pienten että suurten, ja nyt on tärkeää käyttää valtuuksianne selkeästi. Te puhuitte eri faktoreista, mutta eikö hitaan elpymisen yksi syy ole se, että jäsenmaat ovat nostaneet verojaan, mikä on vaikuttanut kielteisesti työllisyyteen ja rakenteelliset uudistukset ovat tapahtuneet hyvin hitaasti. Tämä on paha asia taloudelle, kuten vara puheenjohtaja Konstansio eilen mainitsi. Minulla oli sixpackiin ja talouden sykliin liittyvä kysymys. Puheenjohtaja Barroso Yhdysvalloissa Euroopan lehdistön mukaan ilmaisi mielipiteensä jonkinlaisesta pehmenevästä mielipideilmastosta liittyen näihin aikarajoihin säästötoimien vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että välillä on tehtävä tuskallisia ratkaisuja, jotta työpaikkoja seuraavana vuonna syntyisi. Onko jonkinlaista yleistä siirtymistä aikataulun pidentämisen puoleen tapahtunut? niin, että jäsenmaat saisivat nämän, näiden aikarajojen pidentämistä ja sitten vuoteen 2014 miinus kolme prosenttia. Ovatko kaikki jäsenmaat saamassa tämän tyyppisen aikarajan? Ja tämän lisäksi, kun jäsenmaat esittävät jonkinlaisia mukavia lupauksia siitä, että tulevat ensi vuonna täyttämään lupauksensa, eivätkä kuitenkaan konkreettisesti tee toimia. Hyväksyttekö te tämän tyyppisiä ohjelmia sellaisena kuin ne ovat? Thank you. Kiitos. Kolme kysymystä. Ensinnäkin se, mitä te kutsutte lobbaukseksi, sitä minä kutsun kumppanuudeksi. Kumppanuus on mielestäni uudistusten sydämessä ja vahvistetun talous, talouden ohjausjärjestelmän sydämessä ja näin ollen meillä on ollut erittäin rakentavaa te- tuottelijasta vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja ongelmiin rakenteellisten uudistusten kautta, eikä vain äh, tiukan säästöpolitiikan kautta. Tämä on pidemmän aikavälin toimintaa. Toiseksi olet aivan oikeassa siinä, että jos äh, talouden äh, vakauttaminen tapahtuu vain veroja korottamalla, niin tämä vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun. Ja monet jäsenvaltiot valitettavasti ovat äh, olleet vähän liikaa kallellaan veronkorotuksiin julkista taloutta vakaittaessaan. Tällä on pysyvämpi vaikutus talouskasvuun. Kun ajatellaan tällaista yleistä lähestymistapaa, ei ole ei näitä määräaikoja automaattisesti pidennetä kahdesta syystä. Ensinnäkin äh, tämä ei olisi taloudellisesti järkevää, koska on monia maita, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita korjaamaan liiallisia alijäämiä tänä vuonna, ja näitä maita tietenkin tuemme, koska sehän nyt on hyvää talouspolitiikkaa. Toiseksi tämä ei olisi myöskään äh, vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukaista. On paljon parempi että meillä on ne eriytynyt lähestymistapa sopimuksen pohjalta niin, että katsomme haasteita, vahvuuksia ja heikkouksia erikseen jokaisen jäsenvaltion kohdalla ja annamme näiden pohjalta sitten omat suosituksemme ja maat kunnioittavat vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä ja teivät, tekevät sitten finanssipolitiikan alalla omat päätöksensä. Against the EPP. Paljon kiitoksia taas EPPltä. Veijo. Signor Commissario. Hyvä komission jäsen. Tervetuloa keskuuteemme. Vastaisin niin, vastasitte Elisa Ferreiralle ja sanoitte, että kaksi vuotta sitten Portugali oli kestämättömässä tilanteessa eikä voinut pitää kiinni sitoumuksistaan. Tämä pitää paikkansa. Se johtui vastuuttomasta politiikasta, jota oli harjoitettu vuosia omassa maassani. Todellakin tarvittiin sopeutuksia talouteen ja troikka otti kantaa myönteisellä tavalla ja sanoi, että maassa on päästävä eteenpäin oikeaan suuntaan. usean kertaan näin sanottiin. Nyt on portugalilaisilla yrityksillä vaikeuksia viedä. Tärkein kumppanimme Espanja on hyvin vaikeassa tilanteessa, joten meille on erittäin vaikeaa viedä tuotteitamme Työttömyys on lisääntynyt ja kasvanut kestämättömäksi. Sosiaaliset ja poliittiset tilanteet ovat hyvin herkkiä ja kysymykseni kuuluu. Maa, joka toteuttaa ja täyttää velvollisuutensa, kuten Portugali, eikö se tarvitsisi uusia kannustimia? Eikö pitäisi neuvotella uudelleen tietyistä asioista? Tiedän kyllä, että määräaikoja on pidennetty, mutta se ei vielä riitä. Eikö pitäisi ajatella toisen tyyppisiä kannustimia ja toimia näitä maita varten niin, että talous saataisiin kasvuun? Puhutaan keppiä porkkana politiikasta. No minä olen nähnyt kyllä enemmän keppiä kuin porkkanaa. Elisa Ferreira sanoi basta, riittää. Mutta mitä, mitä vaihtoehtoja, mitä me voisimme tehdä muuta, millä tavalla voisimme rohkaista kasvua? Ehkä kepistä on hyötyä, mutta milloin porkkanat tulevat ja miltä ne porkkanat näyttävät? Mitä voisimme tehdä? <clears throat> Thank you, thank you for your, question. Kiitoksia, kiitoksia kysymyksistänne. Kuten vastasin edustaja Chuntasille, vastaan myöskin teille. Portugal ei ole osa tätä makrotaloudellista epätasapainomenettelyä, sillä se on ohjelmamaa, mutta kuten ja koska kysyitte asiasta, pyrin mahdollisimman hyvin vastaamaan teille aivan Aluksi me olemme jo tehneet päätöksen tukea Portugalin talouden mukauttamista hyvin vahvasti kaksi viikkoa sitten hyvin hiljattain. Ehkäpä muistatte, euroryhmä komission tuella teki päätöksen pidentää lainojen erääntymistä Irlannin ja Portugalin osalta, jotta voisimme tukea näitä kahta maata – markkinarahoituksen piiriin takaisin pääsyn kohdalla ja tukea niiden ohjelmia. Irlanti on pidemmällä tämän ohjelman kohdalla, mutta uskon, että myöskin Portugal voi menestyksekkäästi palata täydelliseen markkinarahoitukseen ja päästä aikataulun pidennetyn aikataulun mukaisesti ohjelmasta ulos. Kuten edustaja Ferreira sanoi, varmastikin tässä salissa on tukiajatukselle. Ei sille, että me pidentäisimme ohjelmia, vaan sille, että maat pääsisivät ohjelmasta ulos, kun se on menestyksekkäästi aikataulun mukaisesti toteutettu. Tämä on päämäärä Irlannin ja Portugalin kohdalla näiden lainojen erääntymisen lykkäyksen suhteen. Viime vuonna me lykkäsimme aikarajoja ja luonnollisesti tämä liittyy siihen, että finanssipoliittinen tilanne ja talouden odotukset olivat heikommat kuin oletetut Portugalissa. Minä uskon, että ohjelmamaat pystyvät noudattamaan ohjelmia ja seitsemäs tarkastelu on juuri saatu päätökseen. Se on ottanut huomioon nämä talouden melko synkät luvut ja finanssipoliittisen tilanteen. On hyvin tärkeää, että tässä tilanteessa talouden tervehtymistä jatketaan Portugalissa ja yhdessä portugalilaisten kollegoidemme kanssa me tulemme rahoitus tilannetta Euroopassa käsittelemään, kuten sanoin, yleisesti ottaen Itälä-Euroopassa ja hyvin suuresti Portugalissa liiallisen tiukat lainanantokriteerit ovat vakava pullon kaula työpaikkojen ja kasvun syntymisessä maassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Meidän pitää pyrkiä nopeuttamaan hiukan toimintaamme. Udo Bulman, SND, olkaa hyvä. Komission jäsen. Kiitos. Komission jäsen, Eurooppa on liekeissä. Tilanne ei ole niin mukava kuin meidän keskustelumme tässä. Nuorisotyöttömyys on räjähtänyt, velkaantuminen on räjähtänyt, erityisesti siellä, missä Troikan politiikkaa ajetaan, siellä velkatilanne räjähtää käsiin, kasvua ei saada aikaan. Onko palokunnalla vielä vettä? Sammuttaako se ylipäätään Eurooppaa, joka on liekeissä, vai puhuuko se vain sammuttamistoimista? Ja palo jatkuu. Mitä kasvupaketista on saatu aikaan? Tämä kasvusopimus, joka 120 miljardia meille oli aivan, vaikutti aivan liian vähältä. Eikö siitä ole tullut suuri vale, josta monet sanovat, tai nämä 55-60 miljardia, jotka yksinään on käytetty eurooppalaisista varoista. Mikä on teidän arvionne? Nuorisotakuu 6 miljardia, aivan liian vähän. Kansainvälinen työjärjestö on todennut, että 100 miljardia olisi tarvittu eikä 6 miljardia. Äh, kun ajatellaan, 100 miljardia käytetään äh, siihen, että kun on nuorisotyöttömyyttä, niin sen seuran, seuraamuksiin käytetään 100 miljardia. Tekeekö komissio jotain nuorisotakuurahoituksen lisäämiseksi? Ja kun ajatellaan Äh, kun ajatellaan, äh, että jäsenvaltioissa ei ole yhteisrahoitusvaroja käytettävissä, niin kuinka paljon äh, EU-rahoituksesta jää tästä syystä käyttämättä? Olette, keskusteletteko te ylipäätään komissiossa näistä asioista? Mm, tällä hetkellä ihmiset eivät enää usko, että mm, politiikka muuttaa asioita yhtään paremmaksi. Troikalla ei ole myöskään kasvoja. Kuka se Troikka oikein on? Aina kun me haluamme soittaa Troikalle, huomaamme, että ei Troikalla ole puhelinnumeroa. Troikka ei myöskään tule parlamenttiin. Troikka ei puhu meidän kanssamme. Sanokaa nyt meille suoraan henkilökohtaisen kantanne, henkilökohtainen kantanne. Jäsenvaltiotko ovat vastuussa siitä, että politiikka menee aivan väärään suuntaan? Vai onko kyseessä ekvin pääosasto, joka tekee vääriä prognooseja toisensa peräänä? mitään empiiristä työtä ei tehdä, vain ideologista työtä. Täytyyhän myös tosiasioista ottaa vaarin. Tästä me haluaisimme puhua. Kiitos. Kiitos. Kiitos kysymyksistänne. On todella tärkeää, että vahvistamme emun sosiaalista ulottuvuutta. Voimme nähdä, että yleinen 27 e, jäsenvaltion e, sosiaaliagenda ei saa kaventua. Komission e, luonnoksessa, mitä puhutaan koordinaatiosta ja valvonnasta sekä työllisyys- ja sosiaalipolitiikan seurannasta, niin tätä kautta tulisi vahventaa emu-hallintoa, erityisesti niillä aloilla, jotka suoraan, suoraan liittyvät työllistämispolitiikkaan. Kollegani komission sen Laszlo Andor tekee erittäin arvokasta työtä tällä alalla ja hän tulee esittelemään tiedonannon tästä aiheesta tässä vielä kevään aikana. Itse asiassa mielestäni on hyvin tärkeää, että olemme työllisyyspolitiikkaamme vahvistaneet pyrkimällä tarjoamalla kaikille nuorille ihmisille Euroopassa mahdollisuuden joko työhön tai koulutukseen tai harjoittelupaikkaan. Tämähän on nuorisotakujärjestelmän tavoite. Ja se pohjautuu hyvin kokemuksiin jäsenvaltioista, esimerkiksi Pohjoismaista, joissa järjestelmä on ollut käytössä jo parikymmentä vuotta, 25 vuotta jos oikein muistan. Ei se mikään ihmelääke ole, mutta tarjoaa kuitenkin nuorille mahdollisuuden joko työhön, koulutukseen tai harjoittelupaikkaan, mikä on olennaisen tärkeää, jotta heidät saadaan sitten työelämään, kunhan maiden yleinen työllisyystilanne paranee. Mitä tulee euroalueen tilanteeseen troikkaan? Se, mihin puheenjohtaja tuossa ja myös herra Bulman viittasi, olen valmis keskustelemaan aiheesta syvällisemmin tulevaisuudessa. Tosiasia on, että päätöksenteon mm, hallinnon rakenne Troikassa on hyvin monimutkainen. Mm, pääasiallisesti johti siksi, että kaikki päätökset euroalueella Troikan yhteydessä tehdään 17 jäsenvaltion kesken yksimielisesti ja yleensä aktiivisesti myös kuulemalla Euroopan keskuspankkia sekä IMF:ää. Kaikki ne, jotka antavat konkreettisen rahallisen panoksen, kaikkia näitä kuullaan. Meillä on rahoitusvakausmekanismi, joka on ollut monissa ohjelmamaissa, mm, muun muassa Portugalissa ja Irlannissa käytössä. Ja jotkut ei-euroalueen jäsenvaltiot ovat tätä vastustaneet, eikä tämä rahoitus enää sitten toimi pysyvän rahoitusmekanismin ESM kautta. Teillä on tai usein on 20 vetoa, veto-oikeutta ja 20 kantaa eri asioista, jotka tekevät hyvin vaikeaksi yhteisen kannan löytämisen ja tämä johtaa usein päätöksiin, jotka eivät ole niitä parhaita mahdollisia, ehkä toisiksi parhaita. Olen valmis keskustelemaan kanssanne siitä, miten saataisiin aikaan vahvempi ja laajempi yhteisömenettelyn käyttö jonka kautta sitten voitaisiinkin käyttää sitä parasta mahdollista vaihtoehtoa. Paljon kiitoksia. Ainakin parlamentti tukee tätä yhteisömenettelyä 20 vetoa ja ääntä. Ehkäpä tämä olisi paras ratkaisu. Seuraavana Herbert Dorfman EPP, olkaa hyvä. Missä? Kiitos rouva puheenjohtaja komission ja sen haluaisin esittää kysymyksen. Tähän ovat aiemmatkin puhujat osittain jo viitanneet. Nimittäin se, että hyväksyvätkö kansalaiset sen, mitä me täällä touhuamme. Minä tulen Italiasta. No, ehkä käyttämäni kieli ei tätä osoita, mutta tiedätte, että kaikissa maissa kaikki eivät puhu yhtä ainoaa samaa kieltä. Kun katsotaan, mitä Italiassa tapahtuu tai myös muissa maissa, kuten vaikkapa Ranskassa, ja kun katsotaan, minkälaisia vaalikampanjoita näissä maissa käydään, niin en minä kyllä ole yhtä optimistinen kuin te, kun te puhuitte kumppanuudesta ja sitä, että kumppaneina tässä kuljetaan rintarinnan jäsenvaltioiden ja niiden johtajien kanssa. Mm, enkä minä ole tässä eurokriittinen, mutta kun ajatellaan vaikkapa Italiaa, siellähän nyt uusi hallitus on perusteilla ja siellä on ajettu vaalikampanjoita, joissa Bryssel Brysseliä ja meidän politiikkaamme on syytelty ja joissa vaalikampanjoissa kansalaisille on luvattu, että kaikki sellaiset toimet, eh, joita toteutetaan eh, näiden toimien puitteissa tai on toteutettu näiden meidän toimiemme puitteissa, niin ne kaikki toimet perutaan, kunhan tietty taho pääsee valtaan, jos pääsee. Eli ei tästä kumppanuudesta ole kyllä jäsenvaltioissa tietoakaan, ja kyllä meidän täytyy kansalaiset saada näiden toimien taakse. Te puhuitte siitä, että haluaisitte ottaa käyttöön lähentymis- ja kilpailukykyvälineen. Te kuvailitte tätä ja totesitte, että ensin tulee hiukan sitä keppiä ja myöhemmin kyllä varmaan porkkanaakin. Mutta kun ajatellaan äh, sitä, että todella jäsenvaltioissa hyväksyttäisiin nämä toimet ja äh, tulisi toimia niin, etteivät jäsenvaltiot kuitenkin sitten käytä näitä kaikkia toimia syytelläkseen Brysseliä sitten viime kädessä – Uskotteko, että kansalliset parlamentit voitaisiin ja tulisi ottaa enemmän tähän työhön mukaan niin, että ne kantaisivat osansa vastuusta? Jos nimittäin tässä ei onnistuta, niin tämä voi päätyä siihen, että kansalaiset eivät suostu tähän kaikkeen ja sitten kaikki kaatuu oman mahdottomuutensa. Kiitos. Thank you. I, I refer to my... Kiitoksia. Viittaan aikaisempaan vastaukseeni olen avoin keskustelemaan enemmän siitä, kuinka omistajuutta voitaisiin kehittää. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on jatkuvassa rakentavassa dialogissa komission kanssa ja neuvoston kanssa liittyen politiikkaan, jota me ajamme talouden ja finanssipolitiikan alalla liittyen tähän hyväksyttävyyteen. Tunnistan hyvin, kuinka vaikea tilanne on monissa maissa. Toisaalta en ole vakuuttunut siitä, että ilman Eurooppaa ja ilman Euroopan unionin tukea talouden elvyttäminen olisi yhtään helpompaa. Uskon, että me olemme vahvempia yhdessä. Ja tämän vuoksi meidän tulee vahvistaa yhtenäismarkkinoita ja tukia jäsenmaita uudistuksissa. Ja uskon, että meillä on paljon enemmän voitettavanamme työskentelemällä yhdessä ja tuomalla eurooppalaiset politiikat kansallisiksi. Sitten liittyen tähän lähentymis- ja kilpailukykyvälineeseen, suurten politiikan uudistusten johdonmukaisuus ja kilpailukyky ovat molemmat kyseessä. Tämä vaikuttaa, tarkoittaa sitä, että politiikan uudistus on tärkeää, kuten Näemme eurooppalaista keskustelua on tärkeää käydä ennen kuin päätöksiä tehdään kansallisella tavalla, tasolla. On tärkeää rakentaa luottamusta Euroopassa. Tässä yhteydessä lähentymis- ja kilpailukykyväline on solidaarisuusväline. Siihen liittyy järjestelyjä, joiden on tarkoitus parantaa kansallista omistajuutta ja myöskin kansallista toimeenpanoa uudistusten toimeenpanoa. Esimerkiksi jäsenmaat sitoutuisivat toimeenpanemaan vaikeita eläkejärjestelmän uudistuksia sovitun menettelyn mukaisesti ja voisivat saada tukea elinikäisen oppimisen ohjelmissa. Ja päätänkin tähän. Anteeksi, meiltä alkaa loppua aika. Meillä on neljä kysyjää jäljellä. Ehdotan, että Käymme kaksi kysyjää kerrallaan läpi, pyrimme nyt puristamaan tätä, eli ei kymmentä minuuttia kahdelle yhdessä. Vladi Kratse ja Dominici. Leonardo Dominici, olkaa hyvä. Komissario. Hyvä komission jäsen. Piditte puheen 24. International Monetary Financial Komiteassa ja tuolloin annoitte tietoja, jotka kertoivat velasta euroalueella 88 prosenttia BKT euroalueella. Vuoden 2011 lopulla 93,1 prosenttia 2012-luvulla ja 95,1 prosenttia odotettavissa tämän vuoden loppuun mennessä. Haluaisin ymmärtää tämän oikein, korjatkaa jos olen väärässä. Vastasitte kollega Lambertsille ja sanoitte, että olemme harkitsemassa toisia tekijöitä. Kuitenkin tänäkin aamuna sanoitte, että teidän harjoittamanne politiikan tarkoitus on rajoittaa velan suurta tasoa, korkeaa tasoa. Mikä ei toimi? Voisitteko kertoa? Tässä puheessa ehdotitte myös jonkinlaista inhimillisen, inhimillisten kasvojen säästöpolitiikkaa ja sanoitte, että nyt tarvitaan jotenkin kasvuystävällistä tasapainottamista. 9.4. Oslossa puheessa mainitsitte Italian ja sanoitte, että komissio antoi Italian hallitukselle luvan vapauttaa velkoja julkisesta, julkisesta yrityksestä yksityisille ottaen huomioon, että budjettitilanne on pala- parantunut viime vuosina. Oliko tämä sitten tällaista kasvuystävällistä toimintaa? Kiitoksia. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πολύ σημαντικό. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. On erittäin tärkeää keskustella makrotalouden tasapainosta, aivan kuten Rova Lagarde hiljattain sanoi. Tällaisessa epätasapainotilanteessa kasvua ei voi olla, ja kuten tiedätte, parlamentissa on aina sanottu, että on tärkeää torjua tällaista epätasapainoa. Se on vakauden kannalta hyvä asia, ei ainoastaan taloudellemme, vaan myös kun ajatellaan Euroopan hankkeen, integraatiohankkeen elinkelpoisuutta. Sanoitte, että edessämme on vakavia haasteita. Ensinnäkin talouden uudistukset ja sopeutukset. No, ilmapiiri on toki myönteisempi nyt, on selkeästi tällainen vakauden ilmapiiri, mutta EUn kansalaiset ovat huolissaan. Kollegat tästä jo puhuivatkin. Kreikassa on huolissaan, halutaan konkreettisia tuloksia, ei ainoastaan heille, vaan myös ajatellen Euroopan tulevaisuutta ja talouden ja Euroopan elinkelpoisuutta. Säästöpolitiikka, sopeutuspolitiikka, jota on harjoitettu, onko niistä tullut selkeitä tuloksia kilpailukyvyn harmonisoimiseksi tällä hetkellä? Mitä sitten julkisen velan osalta niissä maissa, joissa noudatetaan näitä ohjelmia? Haluaisin konkreettisempia vastauksia. Vastasitte jo kysymykseen no, osittain, mutta haluaisin tietää, mikä, millä, mikä on teidän mielestänne säästöpolitiikan tehokkuus tällä hetkellä? Miten se vaikuttaa muihin maihin? Miten rakenteelliset uudistukset vaikuttavat? Kuinka tämä kaikki sopii pitkän aikavälin toimintaan ja pitäisi ottaa huomioon kaikki tekijät, ei ainoastaan talouden tekijöitä tietenkään. Thank you. Kiitos molemmat kysymykset, niin Dominikin kuin Kratsankin kysymykset liittyvät äh, velkatasoon ja sen yhteyteen talouskasvuun. Tämä suhde on erittäin monimutkainen ja riippuu monista maiden erityispiirteistä. Mitään yhdenmukaista sääntöä tai tasoa ei ole sille, milloin julkisesta velasta tulee pysyvää kantotalouskasvun kaskeen Kuitenkin äh, taloustieteilijöiden yhteisö ja myös äh, poliitikkojen äh, yhteisö enemmistöltään ovat yhtä mieltä kahdesta asiasta. Ensinnäkin korkea julkinen velka yleensä vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun. Onko se lineaarista vaikutusta vai äkillistä vaikutusta mielestäni on vähemmän tärkeää. Tämä on myös pohjana juuri vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksille. Julkisen velan taso tulisi pitää alle 6 prosentissa. Toinen asia on, ovat sitten nämä finanssipoliittiset multiplikaattorit. Kriisiolosuhteissa tilanne on erilainen kuin muulloin. Ja minun johtopäätökseni on se, että meidän täytyy tehdä kaikkemme rakenneuudistusten suhteen, julkisten ja yksityisten investointien suhteen, jotta talouskasvua saadaan käyntiin, mutta samalla julkisen talouden vakauttamistoimia on jatkettava. Kun puhutte ohjelmamaista, kuten Kreikka, on lisätekijä, joka tulee ottaa huomioon, kun talouspolitiikkaa tehdään. Nimittäin ne rajoitukset, joita maiden ohjelmat tuovat muassaan, jos vaaditaan vaikkapa Kreikalle finanssipoliittisia sopeutuksia, niiden helpotusta, niin tämähän vaatii sitten koko euroryhmältä lisää rahoitusta. Olen seurannut keskustelua maassa, jonka itse tunnen parhaiten. Siellä ollaan hyvin huolissaan, mitä tulee talouden sopeuttamistoimiin Kreikassa ja Portugalissa. Sillä jos katsoo, että finanssipoliittiset sopeutukset ovat liian nopeita ja niitä tulisi hidastaa, niin loogisesti tulisi olla valmis sitten tarjoamaan lisärahoitusta näille maille. Ja tämä vaatisi erityisen päätöksen kaikkien 14 lainoittajamaan parlamenteissa euroalueella. Eli tässä on tällainen poliittinen vaatimus rationaalisesta talouspolitiikasta euroalueella. To, to move on. I, I... Meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Haluaisin vain kysyä, miksi aina maksatte näitä maita, kutsutte näitä maita maksajiksi eivätkä takaajiksi. Nehän eivät ole antaneet rahaa, vaan taanneet sitä. Tämä on julkisessa keskustelussa huono asia mielestäni, kun ihmiset kuvittelevat, että rahaa on siirretty, vaikka näin ei ole tapahtunut. Miksi te ette viittaa tässä takaajamaihin? Uh, anyway. They are, they are providing loans. Uh, ne antavat uh, lainoja. No englanti ei ole äidinkieleni, mutta kyseessä ovat siis taatut, takauksella taatut luotot. Minä uskon, että olisi ehkä avuksi, jos puhuisimme tässä takuista. Ani Podimaata, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös komission jäsenelle. Teit erittäin kiinnostavan huomautuksen. Ja siitä pääsenkin esittämään kysymykseni teidän viimeisten vastauksien pohjalta edeltäville kollegoille. Täällä on puhuttu maista, jossa toteutetaan sopeuttamisohjelmia ja käsittääkseni sanoitte, että Euroopan komissio pitäisi parempana pehmeämpää lähestymistapaa mutta se edellyttäisi lisää rahaa näin talous, talousohjelmiin, joten ma- mailta, jotka ta- antavat takeet näille vakausohjelmille. Täällä puhuttiin Portugalista, Kreikan tilanteen tunnette hyvin. Kuusi vuotta olemme olleet taantumassa. Työttömyys on yli 27 prosenttia. Tämän vuoden ennustusten mukaan alijäämä äh, tulee lähellä nollaa ja ensi vuonna jopa ylijäämän puolelle. Nyt haluaisin esittää teille kysymyksen Kreikan osalta ja ottaen huomioon sen, mitä tässä sanoin, taantuma, hirvittävä työttömyys ja niin edelleen. Ehdottaako komissio sitä, että taantumalauseke aktivoitaisiin. Se kuitenkin on ohjelmassa mukana. Sitten toinen kysymys, avoimuus ja vastuu Troikan päätöksistä. Paljon tästä on puhuttu, Bulman puheenjohtaja ja muut ovat tästä puhuneet. Kollegani Elisa Ferreira ja minä itse olemme jo pitkään ehdottaneet komissiolle – sitä, että tätä ohjelmaa toteuttavat maat osallistuisivat makrotalouden menet- epätasapainomenettelyyn ja sitten kaikki nämä maankohtaiset suositukset mukaan. Tämä parantaisi avoimuutta ja näin voitaisiin keskustella konkreettisista parametreista. Miksi ette tällaista harkitse? Kiitoksia. Wait for translation. Okay. Ramon. President, dear Commissioner, welcome again to this Parliament. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Tervetuloa uudelleen tänne parlamenttiin. Kuten tiedätte, komission jäsen eräät alueet ja hallitukset, jotka tekevät töitä yleisen hyvinvoinnin ja terveyden parissa tietyissä maissa investoivat paljon sotilasmenoihin. Nyt monissa maissa tulee tehdä uudistuksia. Uskotteko te, että sosiaali- ja terveydenhuolto kuluja tulisi mahdollisimman hyvin suojella? Tulisiko sotilaallisiin investointeihin tehdä leikkauksia? Ja sitten vielä lyhyt Toinen kysymys. Tällä hetkellä Espanjassa tiedämme, että meillä on 6,2 miljoonaa työtöntä. Tämähän on uusi ennätys. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Rouva Podimatan kysymykset ja huomiot. Minä hän valaisin tuossa sitä tosiasiaa, että jos päätös pidentää ohjelmia tai ohjelmien määräaikoja tehtäisiin, se vaatisi lisärahoitusta euroalueen mailta, jotka tarjoavat takuita luottojen muodossa näille maille. Ja tämä vaatisi puolestaan joka ikisen parlamentin päätöksen euroalueen maissa. Tämä on tosiasia ja se on usein ö, päätöksentekoa hankaloittava asia. Kun ajatellaan tätä politiikkaa, mitä tarvitaan, minkälaista talouspolitiikkaa, finanssipolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa tarvitaan yhtäältä. Ja sitten toisaalta on, ovat nämä äh, rahoitusvaikeudet äh, ja sitten ovat euroryhmän päätökset, joihin liittyy myös IMF. Päätökset tehdään lisäksi yksimielisyyden periaatteen pohjalta ja jäsenvaltioilla on viimeinen sana sitten rahoituksenkin suhteen. Kun ajatellaan äh, Kreikkaa äh, ja Kreikan tai minkä hyvänsä muun maan äh, mukaan ottamista makrotalouden liiallisia tai epätasapaino ja ajatellen, niin, niin kuin tiedätte, ohjelmamaissa on konkreettisempia ja tarkempia asioita otettu esiin kuin makrotalouden epätasapainoja tarkasteltaessa. Ja ohjelmia on sopeutettu niin kuin useaan kertaan olemme tehneet muun muassa antamalla Kreikalle niin kuin Portugalillekin lisäaikaa sopeutustoimia varten. Eli jos tekisimme myös makrotalouden epätasapainomenettelyn ohjelmamaissa. Se olisi mielestämme kaksinkertaista päällekkäistä työtä ja siksi tarkastelemme ohjelmamaita neljännes vuosittain. Herra Tremosa viittasi sotilasmenoihin ja tiedätte, että unionissa – unionin vastuujaossa tämä asia kuuluu täysin jäsenvaltioille. Ja meidän mielestämme sen tulisi toki olla osa julkisen talouden vakauttamista, eikä tulisi olla mitään tällaisia pyhiä lehmiä, kun julkista taloutta vakautetaan. Olen tietoinen siitä, että työttömyys maassanne Espanjassa on äh, äh, hyvin korkealla. Tätä emme tietenkään voi hyväksyä ja siksipä pyrimmekin äh, tukemaan Espanjaa sen tiellä kohti talouskasvua ja työllisyyttä. Ja tässä tietenkin tarvitaan vielä lisätoimia Espanjan rahoitusalan suhteen. Sehän ei ole vielä täysin kunnossa, täysin korjattu. Pääomitusta tarvitaan ja tämän lisäksi tarvitaan aktiivista työmarkkinapolitiikkaa ja mm, työllisyystukitoimia esimerkiksi tämän nuorisotakuumallin pohjalta. Kiitän palautteestanne ja toivon, että voin palata valiokuntaanne pian jälleen. Paljon kiitoksia. Tähän päätämme valiokunnan kokouksen tältä päivältä. Seuraava kokous alkaa 7. toukokuuta kello 9. Ja meillä on sitten 7. toukokuuta kello 15. Tässä on Plum keskustelmassa Kyproksesta. yhdeksäs päivä keskustelua myös Kyproksesta. Emme saaneet IMFn edustajaa paikalle tuolloin, mutta myöhemmin toukokuussa IMFltä meille tulee edustaja tuolloin. Tulemme kuitenkin käymään keskustelun suljetuin oven tulevaisuudessa. Pyrimme saamaan mahdollisuuden keskustella heidän kanssaan myöskin avoimin ovin. Tarkoituksena on tuoda nämä troika-kysymykset avoimesti keskusteluun. Täällä on nyt tulossa suljetuin ovin kokous, joka koskee SSM. -ää. Poistukaa kaikki, ellette ole tähän kokoukseen osallistumassa. Kiitoksia.